Tämän asia, istunnon pöytäkirja tulee lähettämään parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istuntojakson alussa. Ja siellä on myöskin päätösmät, joka on hyväksytty tämän päivän istunnossa